nötig zu erwähnen, aber ohne die Herren links und... No niin. Ja tosiaan ilman näitä rouvia ja herroja vasemmalla ja oikealla puolella, niin tämä olisi ollut mahdotonta, joten kiitoksia siitä, että otitte minut puhemiehenä näin hyvin vastaan. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, Daphne-ohjelma ja esittelijä Rouva Bastos. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Daphne-ohjelma on ainoa eurooppalainen ohjelma, jonka tavoitteena on tarjoa naisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa. Vuodesta 1997 lähtien, kun Daphne-aloite perustettiin, se on ollut aito menestystarina. Siihen osallistuneet pitävät siitä, se on ollut tehokas ohjelma, se on rahoittanut hyviä projekteja. Jos tarkastellaan Daphnen menneisyyttä ja menestystä ja sen tulevaisuutta, niin ää, naisten oikeuksien valiokunta äänesti hyvin yksimielisesti mietinnön puolesta. Yhteistyö on ollut erinomaista. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä myönteisestä panoksestaan tähän mietintöön. Naisten vastaisen väkivallan taistelu on ja prioriteetti ja valitettavasti naisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistuu yhä väkivaltaa. Kehittämässä on myös uuden tyyppistä väkivaltaa. Esimerkiksi sosiaalisia medioita käytetään verkossa enemmän, tarhoissa on väkivaltaa, vanhuksen kohdistuu väkivaltaa äh, ja nuorten kesken esiintyy seksuaalista väkivaltaa. Nykyisessä kriisin ja budjettiniukkuuden aikana on tärkeää arvioida, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia tällaisella väkivallalla on oikeusjärjestelmään, lainvalvontaan ja terveydenhuoltoon. Kustannukset on arvioitu 16 miljardiksi euroksi vuodessa EU:ssa. Tässä on otettu huomioon sekä suorat terveydenhuollon kustannukset, poliisin, oikeuslaitoksen kustannukset ja sosiaaliset kustannukset. Viime vuonna komissio ilmoitti, että vuodesta 12, 2014 Daphne sisällytettäisiin laajempaan kansalaisten kansalaisoikeuksien ohjelmaan. Meistä olisi ollut parempi, jos ohjelma olisi pysynyt itsenäisenä ja autonomisena. Mutta painottaisin kolmea huolenaihettamme. Ensinnäkin meidän pitää taata, että tavoitteet säilyvät samana 2014 eteenpäin, että rahoitus pysyy samalla tasolla kuin aikaisemman ohjelman aikana. Ja täytyy taata, että ohjelma pysyy näkyvänä ja esillä osana laajempaa kansalaisoikeuksien ohjelmaa. Jos me haluamme, että ohjelma säilyy tehokkaana, täytyy pitää huolta, että ne, jotka tästä hyötyvät, viranomaiset ja kansalaisjärjestöt, saavat riittävästi informaatiota siitä, miten ne voivat saada rahoitusta, miten he voivat osallistua Daphne-ohjelmaan. Pienet organisaatiot ovat usein lähempänä väkivaltaisia tilanteita, mutta niillä on vaikeuksia hallinnon kanssa. Niitä täytyy auttaa, jotta ne kykenevät sitä perustavaa roolia, mikä niillä on ja että ne kykenevät innovoimaan ja keksimään uusia keinoja tarttua väkivaltaan. Me tarvitsemme projekteja kautta EUn. Samaan aikaan on tärkeää, että me keräämme vertailukelpoista dataa väkivallasta koko EU:ssa. Meidän täytyy ymmärtää ongelmaan mitta ja löytää sopivat ratkaisut. Tietoisuuden lisääminen on tärkeää ja tiedotusvälineitä tulee käyttää näissä väkivallan vastaisessa kampanjassa. Tämä on tärkeää myös terveyspalvelussa, poliisilaitoksessa, oikeuspalveluissa ja laajemminkin. Kiitoksia. Rova Nikolai on nyt heiluttanut sinistä korttia. Sopiko teille, että hän esittää teille kysymyksen? Pide, Frau Nikolai. Eli olkaa hyvä, Rova Nikolai. Kiitoksia, puhemies. Minä haluaisin onnitella esittelijää ja ylipäätään äh, todeta, että Euroopan parlamentin tulisi ehdottomasti tukea tämän ohjelman riippumattomuutta vuoden 2014 jälkeen. Ongelma on edelleen olemassa, se leviää ja tulee yhä vaikeammaksi, koska vielä ei ole arvioitu sosiaalisia kustannuksia, mutta ne ovat vaara Euroopan unionille. Tämä ei itse asiassa ollut mikään kysymys. Muistuttaisin teitä, että sininen kortti oikeuttaa kysymyksen esittämiseen. Nyt kuitenkin puheenvuorot listan ulkopuolelta. Rouva Basescu ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella kollegamme eh, edustaja vastusta tästä mietinnöstä. Daphne-ohjelma pitäisi rahoittaa kunnolla. Se on tapa saada resurssit, jolla voidaan torjua erilaisia perheväkivallan muotoja korostan äh, kappaleen G-kohtaa. Talouskriisi tekee naisista, ähm, asettaa naiset tilanteeseen, että he ovat äh, suuremmassa väkivallan vaarassa. Meillä on maassamme avointen ovien ohjelma, joka rahoitetaan Daphne kolmesta. Siinä on muun muassa Itävalta, Kreikka ja Slovenia mukana. Se on suunniteltu naisille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa. Tämä aloite auttaa heitä integroitumaan Romanian yhteiskuntaan johtamalla yhteisöjään. Kiitoksia. Kiitokset kollega. Seuraavaksi Rova Gion minuutti. Kiitos puhemies. Enniksi haluaisin onnitella Rova Bastosia hänen mietinnöstä, joka on erittäin kattava. Ja komission arvionsa on otettu myös tärkeitä asioita esille. Totta kai tässä mietinnössä painotetaan kansalaisjärjestöjen pienten organisaatioiden toimistaa ja kaikkea sitä, joka auttaa ohjelmaan tavoitteiden saavuttamisessa. Mm, mä en vähän pahoittele, että meillä ei ole oikein organisoitua keskustelua tästä mietinnöstä, joka olisi voinut mahdollistaa sen, että painotamme sitä, miten laajaa naisiin, nuoriin ja lapsiin kohdistuva väkivalta yhä on. Mutta näin tällä kuitenkin tiettyjä halua äh, myöskin poittaa, paistaa viittauksia prostituutioihin ja naisten lisääntymisterveyteen liittyviä viittauksia. Ja tämän on asioita, jotka eivät ole ihan selvillä jota kaikki eivät oikein ymmärrä. Koulutuksen stereotypien suhteen minä myös painottaisin niitä ja lopettaisin lopuksi sitä, että Daphne rahoitus pitää pitää ennellään. Ja Daphne-ohjelman pitäisi säilyttää nimensä, koska se on hyvin tunnettu. Kiitos. Seuraavaksi kollega Romeva Irrueda, minuutti. Kiitos todellakaan tätä kriisiä ei saa käyttää tekosyynä sille, että ei investoitaisi, sijoitettaisi tähän merkittävimpään Euroopan unionin yhteiseen ongelmaan. Meille on tullut yhä selvemmäksi se, että kriisi, vaikka tämä nyt onkin tekosyynä monille asioille, niin on todettava, että että tätä kriisiä on jälleen kerran käytetty tekosyynä sille, että naisiin kohdistuva väkivalta ja tällaiset teot ovat lisääntyneet. Siksi meidän on asiaan puutettava. Kyse on muustakin kuin taloudesta. Väkivalta synnyttää toki myös kustannuksia, taloudellisia kustannuksia, mutta taloudellisten kustannusten lisäksi meidän on muistettava se, että puututaan todella tämän keskustelun ytimeen. Eli ei tässä voida puuttua yksinomaan jonkinnäköiseen ideologiseen keskusteluun ja leimata naisia, jotka ovat erittäin haavoittuvassa tilanteessa väkivallan kierteessä. Tämä on hyvä tilaisuus todella puhua itse asiasta. Älkäämme unohtako, että tärkeintä on naisiin kohdistuva syrjintä yhteiskunnamme eri aloilla. Kiitos. Kiitoksia. Muistuttaisin että kunnioittaisitte teille myönnettyä puheaikaa, jotta aikataulumme ei petä. Kollega Tsoskova, minuutti. Děkuji, pane předsedo. Velmi podporuji tuto zprávu Evropského parlamentu. Kiitoksia. Minä tuen tätä eh, Euroopan parlamentin mietintöä. Se on oma aloite mietintö. On tarve edetä tässä eh, tärkeässä ja menestyksekkäässä ohjelmassa. Päävoima, joka suojelee naisia, ovat pienet kansalaisjärjestöt, mutta niillä on usein hyvin vähän määrärahoja. Meidän on luotava ammattimaista suojelua mm, perheväkivallan uhreille. Tällaisilla kansalaisjärjestöillä täytyy olla selkeämpiä tukia ja rahoituslähteitä. Joskus kuulemme, että mm, näiltä kansalaisjärjestöiltä puuttuu asiantuntemusta, jotta voitaisiin saada aika korkealaattoisia hankkeita, joissa voitaisiin hyödyntää näitä määrärahoja. Olen samaa mieltä tämän mietinnön kanssa, nimittäin että ohjelmat täytyy jakaa tasaisesti jäsenvaltioiden kesken, vähemmän byrokratiaa, täytyy yksinkertaistaa rahoitusmenettelyjä ja selkeitä hankkeita, jotka auttavat näitä pieniä järjestöjä. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi Rova Zaborska, olkaa hyvä. Äh, Puhemies, komission jäsen, haluaisin kiittää Rova Bastasia tämän mietinnön laatimisesta – nyt me puhumme tulevaisuuden prioriteeteista ja nyt kannattaa mainita joitakin aloitteita, jotka ovat osoittaneet arvonsa. Daphne on ehdottomasti sellainen. Daphne tavoittaa sellaisia väkivallan uhreja, joita muut instituutiot eivät tavoita, mukaan lukien naiset ja lapset, jotka kärsivät väkivallasta ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Väkivalta ei aina ole fyysistä. Sen alle kuuluu myöskin häirintä ja lapsipornografia. Daphne-ohjelmassa viitataan myös uusiin väkivallan muotoihin, kuten internetissä esiintyvät väkivallan muodot. Meidän täytyy työskennellä ehkäisyn parissa ja myös pienten organisaatioiden kanssa. Kiitos. Seuraava viimeinen puhujamme koska jouduimme todella ottamaan huomioon paitsi aika, tilanteen, myös sukupuolten välisen tasa-arvon, niin äh, puhuja on äh, herra Rendekast. Ei, puhemies korvaa rouva Rendekast. <laughs> Um, no, täytyykö tässä nyt pyytää anteeksi tätä sukupuolta, niin joka tapauksessa Daphne-ohjelma on hyvä ohjelma, joka katsoo kohti tulevaisuutta ja tämä kokemus on tietenkin saatu aiemmista ohjelmista. Haluaisin, että keskittyisimme juuri voittoa tavoittelemiin yhteisöihin sekä pieniin kansalaisjärjestöihin. Omassa kotimaassani koko joukko eri yhteisöjä on Daphne-aloitteisiin osallistunut, jotta naisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa saataisiin torjettua. Muun muassa Dublinissa meillä on ollut ohjelma, jonka kautta on pyritty parantamaan palveluja, joita tarjotaan esimerkiksi eh, seksikaupan uhreille sekä eh, kadonneita lapsia etsittäessä. Ja on hyvin tärkeää, että näiden kansalaisjärjestöjen työtä kaikkialla Euroopassa tuetaan. Kiitos. Sydämelliset kiitokset, rouva Brendekast. Nyt puheenvuoron saa jälleen komission jäsen Georgieva. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja arvoisat jäsenet. Haluaisin kiittää esittelijää, edustaja Bastosta ja naisten asian valiokunnan jäseniä siitä, että he ovat luoneet hyvän mietinnön ja heidän jatkuvasta tuestaan Daphne-ohjelmalle. Uuden monivuotisten rahoituskehysten puitteissa komissio ehdotti, että kaikki Daphne-ohjelman kattamat toimet eh, menisivät tulevan oikeuksien ja kansalaisuuden ohjelman alle. Ja nyt haluan vastata kysymyksiin, jota esitettiin uuden ohjelman jäl- alaisena. Kaikkia tämänhetkisiä Daphnen eh, toimia tuetaan ja budjetti on vastaava kuin budjetti, joka Daphnella oli tähän asti eh, komission lähestymistapa monivuotista rahoituskehyksissä keskittyy yksinkertaistamiseen, joustavuuteen ja EUn lisäarvoon komissio yrittää saada aikaan parhaita mahdollisia synergioita kolmen eri toimen välillä. Väkivallan torjuminen, sukupuolen tasa-arvo ja lasten oikeudet, ne ovat nyt yhden ohjelman alaisia ja tämä ohjelma käsittelee nousevia innovatiivisia haasteita, jotka usein löytyvät juuri edustaja Bastoksen mietinnöstä haluaisin korostaa sitä, että tämä uusi avoin on avoin kaikille eh, elimille, jäsenvaltioille ja järjestöille, jotka ovat saaneet rahoitusta Daphne 3-ohjelmasta. Tämän uuden ohjelman rakenne auttaa komissiota parantamaan ohjelman hallinnointia ja tehokkaammin eh, korjata puutteita, jotka löytyi Daphne 3-ohjelman väliaikaisarvioinnista, jotka löytyvät myös tästä mietinnöstä. Muun muassa tarve parantaa tulosten esittelyä ja näiden hankkeiden maantieteellistä jakautumista. Osallistujat hyötyvät suoraan tästä paremmasta hallinnoinnista, koska menettelyt ovat nopeampia, vähemmän byrokraattisia, yhtenäisempiä. Lisäksi vuonna 2012 eh, Daphne Toolkit aiotaan päivittää Tällä tavoin voidaan helpottaa projektitulosten hyödyntämistä eh, eri sidosryhmistä. Tarkoituksena on pitää tätä tietokantaa yllä uusien rahoituspuitteiden alaisena. Ja lopuksi haluaisin korostaa sitä, että eh, humanitaarisen avun eh, vastaavana komissaarina tietenkään emme voisi moraalisesti auttaa muita jäsenvaltioita torjumaan sukupuoliin liittyvää väkivaltaa, jos emme toimi kunnolla kotopuolessa ja siksipä tuen kovasti näitä toimia, joita toteutamme tässä ja nyt palautan nämä kaksi minuuttia, jotka vein tuossa äsken. Kiitoksia. Mm. Erinomaista. Kiitos. Rouva komission jäsen. Keskustelu tästä esityslistan kohdasta on näin saatu päätökseen. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. Rouva Nikolain mietintö Naisten tilanne sodissa. Esittelijä saa puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Ole președinte, doamnă comisar, stimați uh, colegi, nu cred că voi reuși să epuizez... Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat.